Αρχίζει η συνεδρίαση. Κατόπιν διαβουλεύσεων με τις πολιτικές ομάδες θα ήθελα να... Aloitamme istunnon. Poliittiset ryhmät ovat neuvotelleet ja ilmoitan muutoksista esityslistaan. Tulosten ilmoittaminen, lopullinen äänestäminen, joka liittyy yhteiseen maatalouspolitiikkaan – Eli kolmas äänestyskierros, joka oli kaavailtu tälle perjantaille 23. lokakuuta. Se on nyt poistettu. Ja myöskin sitten tulosten ilmoittaminen puolikymmeneltä. Ja muut tiedot äänestyksiin liittyen löytyvät Euroopan parlamentin nettisivuilta. Eli tätä ei varmaan kukaan vastusta, eli tämä muutos on hyväksytty. Ja sitten eilisen, eiliset äänestystulokset, kolmannen äänestyskerroksen tulokset, yhteinen maatalouspolitiikka, jäsenvaltioiden laatimien maataloustukirahastoista ja maaseuturahastoista rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki – Tarkistus 835 hylätty. Tarkistus 1000 hylätty. Tarkistus 7 raukea 1001 hylätty. Tarkistus 1002 hylätty. Tarkistus 1003 hylätty. Tarkistus 797 hyväksytty. Tarkistus 858 hyväksytty. 1.0 ED hylätty, 798 hyväksytty, 799 hylätty, 730 hyväksytty, 801 osa hyväksytty, toinen osa hylätty, tarkistus 801 hyväksytty, 859 hylätty, 802 ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty. Tarkistus 803 hyväksytty. 1144 ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty. Ja sitten 860 hylätty. Sitten yhteinen maatalouspolitiikka, rahoitushallinnointi ja seuranta tarkistus 2, 3, valiokuntien tarkistukset hyväksytty, sitten tarkistus 233 hylätty, 207 hylätty, 240 hylätty, tarkistus 76 hyväksytty, 241 hylätty, 77 hyväksytty, tarkistus 79D ja 242D hyväksytty, 243, 245 hylätty. 8182 hyväksytty. 244, 246 hylätty. 84D, 247D hyväksytty, 248 hylätty, 249 hylätty, tarkistus 93 hyväksytty, 250 hylätty, 94 hyväksytty, 251 hylätty. 252 hylätty. 257 hylätty. 288 hylätty. 289 hylätty. 227 hyväksytty. Sitten 183211 CP1, 283 CP1 hyväksytty, 290 hylätty, 211 CP2 hyväksytty, 283 CP2 hylätty, 184, 185, 186, 187, 188D2, 11 CP3, CP3 hyväksytty. Tarkistus 292 hylätty. 211 CP4 hylätty, 291 hyväksytty. 283 CP4 hyväksytty. 283 CP5 hylätty. 190, 191, 211 CP6 hyväksytty. 212 CP1, 293 hyväksytty. 212 CP2, 294 hyväksytty. 228 hyväksytty, 192, 193 raukeaa, 213 hylätty, 259 hylätty, 258 hylätty, 260 hylätty, 298 hylätty. Tarkistus 261 hylätty, 262 hylätty, 202 hyväksytty, 230 hyväksytty, 263 hylätty, 264 hylätty, 284 hyväksytty, 208 raukeaa, tarkistus 1 raukeaa, 231 hylätty, 232 hylätty, tarkistus 13 hyväksytty, 299 ja 2 09 hyväksytty, 285 hyväksytty, 210286 hyväksytty, 30 raukeaa, 287 hylätty ja tarkistus 31 hyväksytty. Eli nyt pidämme pienen tauon ja jatkamme kello yhdeksältä eli seitsemän minuutin tauko. η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Θα προχωρήσουμε στη σημερινή πρώτη ψηφοφορία. Θα... Jatkamme istuntoa. Eli nyt sitten tämän päivän ensimmäinen äänestys. Kohdat, jotka ovat esityslistalla. Äänestys kestää, kestää yhdeksästä varttia oli kymmeneen ja menettely on sama. Äänestys on nimenhuutoäänestys. Ja julistan ensimmäiset äänestykset avoimeksi ja äänestää voi 10.15 asti. Ja tulokset ilmoitetaan 12.45. Kiitos.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 tut man gerade so, wenn keiner im Saal wäre. So, die Sitzung ist wieder eröffnet. Jatkamme istuntoa. Ensimmäisen äänestyskierroksen tulokset. Eli Urtasunin mietintö sukupuolten tasa-arvo EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Tämä mietintö hyväksyttiin. Sitten Andriön mietintö yhteinen maatalouspolitiikka, asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen. Eli valiokunnan tarkistukset hyväksyttiin, sitten tarkistus 10 hyväksytty, 56 hyväksytty, 58 hyväksy, hylätty, 75 hyväksytty, 76 hyväksytty, 102 ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty. Tarkistus 120, ensimmäinen osa hyväksytty ja toinen osa hyväksytty. 132 hylätty, 171 hyväksytty, 205 ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, tarkistus 212 hyväksytty, 266 hyväksytty, 232 hyväksytty. 274 hylätty. 257 hyväksytty. 267 CP1 hylätty. 258 D hyväksytty. 267 CP2 hylätty. 259 hyväksytty. Tarkistus 260 hyväksytty. 261 hyväksytty, 233 hyväksytty, 234 hyväksytty, 71 raukeaa, 275 ensimmäinen osa hylätty, toinen osa raukeaa, tarkistus 262 hylätty, 72 hyväksytty, 255 hylätty, 235 hyväksytty, 79 raukea. Tarkistus 80 hyväksytty. 81 hyväksytty. 268 hylätty. 82 hyväksytty. 236 hyväksytty. 84 raukeaa. Tarkistus 263 hyväksytty. 89 raukeaa. 237 hyväksytty, eli 90 raukeaa. 269 hyväksytty, eli 109 kumpikin osa raukeaa. 270 hylätty, 110 hyväksytty, 231 hylätty. 238 hyväksytty, eli 114 raukeaa. 239 hyväksytty ja 117 raukeaa. 276 hylätty, 240 hyväksytty, 241 hyväksytty, 242 hyväksytty, 271 ja 122 raukeavat. Sitten 272D hylätty, 123 hyväksytty, 243 hyväksytty, 273 hylätty. 126 hyväksytty. 244 hyväksytty. 128 raukeaa. 245 hyväksytty. 129 raukeaa. 246 hyväksytty. 277 hylätty. 150 hyväksytty. 247 hyväksytty, 248 hyväksytty, 249 hyväksytty, 153 ja 154 raukeavat. 158 raukeaa, 264 hylätty, 264 hylätty, 165 hylätty, 254 hylätty, 278 hylä, hyväksytty, 251 hyväksytty, 180-81 raukeavat ja 252 hyväksytty, 183 raukeaa, 184 raukeaa, 253 hyväksytty, 187, 188 raukeavat. 229 hylätty, tarkistus 3 hyväksytty, 265 hylätty, 279 hylätty, 280 hylätty, 230 hylätty, 8 hyväksytty ja 256 hyväksytty. Ja toinen Istunto jatkuu 13.15 ja toinen keskus, äänestyskierros alkaa silloin. Belgium in the German delegation. Der Präsident! Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Istunto jatkuu. Eli nyt alkaa toinen äänestyskierros. Esityslistalla on mainittu mietinnöt. Eli äänestyskierros alkaa kello 13.15 ja kestää 14.30 asti ja toimimme kuten aikaisemmillakin äänestyskierroilla. Kaikki äänestykset ovat nimenhuutoäänestyksiä ja toinen äänestyskierros alkaa ja teillä on puoli kolmeen aikaa äänestää ja tulokset ilmoistetaan kello 17. Istunto keskeytyy. Thank you. I thank you. I, yes, I take that. Sitzung ist wieder aufgenommen. Istunto jatkuu. Nyt ilmoitamme toisen äänestyskierroksen tulokset. Tulokset ovat seuraavat. Jaarin mietintö, yhteinen maatalouspolitiikka. Kyseessä jäsenvaltioiden laatimien maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki. Komissioehdotus hyväksytty. Palauttaminen valiokuntaan ehdotus hyväksytty. Sitten Müllerin mietintö, yhteinen maatalouspolitiikka, rahoitus, hallinto ja seurantakomission ehdotus on hyväksytty. Ja mitä Müllerin mietintöön tulee, ehdotettiin sen palauttamista valiokuntaan. Tämäkin on hyväksytty. Sitten kollega Andri Jön, mietintöyhteinen maatalouspolitiikka, YMJtä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen, komission ehdotus näin muutettuna hyväksytty, samoin palauttaminen valiokuntakäsittelyyn on hyväksytty. 19.23 lokakuuta pidettyjen istuntojen pöytäkirjat toimitetaan parlamentille hyväksyttäviksi seuraavan istunnon alussa. Jos vastalauseita ei ole, välitä näissä istunnoissa hyväksytyt päätöslauselmat viipymättä päätöslauselmissa mainituille henkilöille ja elimille. Lopuksi puhemies pyysi minua vielä äh, ilmoittamaan teille seuraavan julkilausuman, joka kuuluu seuraavalla lailla. Ennen kuin päätän tämän päiväisen istunnon, haluan kiittää puhemiehen nimissä ja kaikkien kollegoiden ja omissa nimissäni parlamentin työntekijöitä ja kaikkia niitä henkilöitä, jotka tekivät mahdolliseksi tämän täysistunnon järjestämisen näinä haastavina aikoina. Ilman teitä parlamentin jäsenet eivät olisi voineet hoitaa edustajan tointaan täysimääräisesti, tehdä lainsäädäntötyötä ja edustaa kansalaisiamme. Tänä aikana demokratian on oltava unionimme keskiössä. Kiitän teitä työstänne, panoksestanne, ammattimaisuudestanne ja sitoutumisestanne. Euroopan parlamentin istuntokausi keskeytetään. Istunto on päättynyt.